Neuvoston komission julkulausumat demokratia- ja oikeusvaltioperiaatetta ja perusoikeuksia koskevaa EUn kehystä. Näin alkuun annan puheenvuoron jälleen tässä neuvostolle ja neuvoston edustajalle ulkoministerille. Olkaa hyvä. Hyvä puhemies, arvoisat jäsenet. Meillä on erittäin tärkeä keskustelu tänään. Unioni perustuu arvoille, ihmisarvon kunnioittamiselle, vapaudelle, demokratialle ja oikeusvaltioperiaatteelle. Nämä ovat ne yhteiset arvot, joita jäsenvaltiolla on, ja ne ovat oleellisia elementtejä Euroopan unionin identiteetissä. Jäsenvaltioiden täytyy varmistaa se, että niiden sisäinen järjestys täysin noudattaa oikeusvaltioperiaatetta ja muita perustavanlaatuisia arvoja. Euroopan Komissio, parlamentti ja neuvosto ovat tärkeässä roolissa, kun ne pyrkivät varmistamaan näitä oleellisia periaatteita. Tunnustamme, että Euroopan parlamentilla on erittäin tärkeä rooli, kun se pyrkii varmistamaan sen, että komissio ja neuvosto vastaavat mm, niiden tehtäviä. Kuten muistan, että kesäkuussa 2013 neuvosto totesi, että oikeusvaltioperiaatteen noudattaminen on ennakkoedellytys perusoikeuksien suojalle. Ja se vetosi komission, jotta tämä veisi eteenpäin keskustelua sopimusten mukaisesti ja tarkastelisi systemaattista järjestelmää, joiden avulla näihin ongelmiin voitaisiin pureutua. Samassa kuussa tämä parlamentti vetosi EU-toimielimiin, jotta ne kehittelisivät tarvittavat EU-välineet, jotta täytettäisiin perusoikeuksiin liittyvät sopimuksen velvoitteet. Komissio oli mukana tässä neuvottelussa tiedonannoin maaliskuussa. Ja nämä aloitteet ovat täydentäneet jo olemassa olevia välineitä, rikkomusmenettelyä, jota sovelletaan EU-lainsäädännön rikkomistapauksessa – ja atomipommiväline, joka löytyy Lissabonin sopimuksesta artiklasta 7, mikä mahdollistaa sen, että äänestysoikeudet voidaan poistaa siinä tapauksessa, että EU-arvoja rikotaan voimakkaasti ja jatkuvasti. Neuvosto on keskustellut sitä, millä tavalla voidaan paremmin suojata oikeusvaltioperiaatetta Euroopan unionissa. Viime vuoden joulukuussa neuvosto hyväksyi päätelmät, jonka mukaan luotiin vuosittainen poliittinen vuoropuhelu jäsenvaltioiden kesken, jonka tarkoituksena on viedä eteenpäin ja turvata oikeusvaltioperiaatetta EU:ssa. Vuoropuhelu ottaa esille tiettyjä periaatteita, joita se kunnioittaa, kuten objektiivisuus, syrjimättömyysperiaate ja tasa-arvoinen kohtelu. Se kunnioittaa myös myös tärkeitä periaatteita, jotka ovat osa tätä kattavaa lähestymistapaa. Tämän työn tavoitteena on, äh, tämän työn pohjana on vastavuoroinen luottamus. Puheenjohtajavaltio on keskeisessä roolissa, jotta näitä periaatteita noudatettaisiin kautta keskustelun. Nyt neuvosto pyrkii järjestämään ensimmäisen poliittisen keskustelunsa, joka koskee oikeusvaltioperiaatetta tämän vuoden aikana. Olen vakuuttunut siitä, että tämä vuoropuhelu edesauttaa sitä, että voimme varmistaa oikeusvaltioperiaatteen jatkumisen yhteisenä perustavanlaatuisena oikeutena tässä unionissa. Hyvä puhemies, arvoisat jäsenet, kiitoksia ja jään odottamaan erittäin hyvää keskustelua aiheesta. Stat și rog acum pe prim vicepreședintele Comisiei, domnul Franz Timmermans, să ia cuvântul. Thank you, Mr. President. The clear... Noi, domnule prim vicepreședinte, și încep... Kiitoksia, hyvä varapuheenjohtaja. Nyt aloitamme keskustelun. Daniel Buda ensin kaksi minuuttia. A definit statul de drept ca fiind... Kiitoksia. Oikeusvaltioperiaate on sellainen valtio, jossa valtion valta on rajoitettu laissa. Oikeusvaltioperiaate on edelleen tärkeä periaate kaikissa moderneissa yhteiskunnissa, eli ihmisarvo, vapaudet, demokratia, tasa-arvo, suvaitsevaisuus, turvallisuus pitäisi, näiden pitäisi olla yhteisiä arvoja yh, yhteisessä ja turvallisessa Euroopassa, joka aina palvelee yrityksiä ja kansalaisiaan. Nämä arvot ovat aivan välttämättömiä ja vahva Eurooppa, jossa on vahvat jäsenvaltiot – on turvaverkko kaikille riippumatta kansallisuudesta samalla tavalla kuin riippumaton oikeusjärjestelmä voi stimuloida liiketoimintaa ja työpaikkojen luomista. Jos näitä sääntöjä ei noudateta, niin se luo epävarmuutta, joka saattaa vaikuttaa jokapäiväisen elämäämme. Siksi tehokkaiden mekanismien valmistaminen, joka sisältää myöskin sanktioita yksittäisten oikeuksien tai vapauksien rikkomisesta, niin meidän täytyy muistaa, että nämä arvot voidaan rikkoa myöskin niissä demokratioissa, joita pidetään jo vakiintuneena demokratioina. Koko EUn ja erityisesti Romanian tilanteessa on todistettu, että on mahdollisuutta luoda mekanismeja ja toimielmiä, jotka takaavat turvallisuuden ja oikeusvaltioperiaatteen. Tämänhetkinen valvontajärjestelmä mahdollistaa sen, että voimme havaita rikkomuksia ja toimia niiden mukaisesti jokaisessa jäsenvaltiossa, mutta meidän täytyy edelleen vahvistaa yhteistyötä Euroopan parlamentin, jäsenvaltioiden, komission ja neuvoston välillä, jotta voimme luoda strategioita oikeusalalla kussakin jäsenvaltiossa ja myöskin eu tasolla, jotta voidaan taata oikeusvaltioperiaate. Kiitoksia. Teille on sininen kortti esitetty. Hyväksyttekö sen? Köszönöm szépen a lehetőséget, tisztelt képviselő úr, Buda úr. Kiitoksia, puhemies. Kollega, olin iloinen sanoistanne ja voin samastua siihen, mitä sanoitte. Ja tämä vastaa juuri sitä, mistä Timmermans puhui. Eli kollega, kysyisin teiltä. Tarkoitatteko että myöskin teidän EPP-ryhmässänne unkarilainen Fidesz-puolue on puolue, jonka puheenjohtaja jatkuvasti puhuu epäliberaalista demokratiasta ja joka aina myöskin saa pyyhkeitä. Edustaja Bud- uh, Kiitoksia, hyvä puhemies käsittääkseni jokaisessa ryhmässä on, käydään keskustelua ja se, mitä maatasolla tapahtuu, tietysti jää sinne. Ja komissiossa ja neuvostossa meidän täytyy kiinnittää huomiota, jotta voidaan tässä suhteessa välttää siirtymiä. Puhemies. Ja seuraavana edustaja Zippel, olkaa hyvä, kaksi minuuttia. Oikeusvaltioperiaate ja demokratia ovat EUn pohjana, ja jos niitä vastaan rikkoo, ne rikkoon EUta vastaan. Eurooppalaisten arvojen noudattaminen on velvollisuus kaikille jäsenvaltioille, eikä ainoastaan silloin, kun siellä pannaan EU-oikeutta täytäntöön, vaan aina. Usein näitä arvoja ei kuitenkaan noudateta joskus systemaattisesti. Oikeusjärjestelmän riittämätön riippumattomuus, opposition tilanne, vähemmistöjen ahdistelu ovat tästä muutamia esimerkkejä. Me eurooppalaiset emme voi vain katsoa sivusta, kun perusarvoja rikotaan tällä tavalla. Usean kertaan Euroopan parlamentti on luonut erityisvaliokunnan tai vaatinut sellaisen luomista, joka valvoisi sitten demokratian toteutumista kaikissa jäsenvaltioissa, mutta neuvosto tai komissio eivät ole kuitenkaan pystyneet esittämään mitään konkreettisia ehdotuksia. Nyt jäsenvaltioiden vuosittaisella ilallisuudella on käsitelty oikeusvaltioperiaatetta, mutta se ei kuitenkaan riitä. Ja se ei kuitenkaan ole mikään poliittisesti neutraali harjoitus kaikissa jäsenvaltioissa. Ja sitten komission esittämät puitteet liittyen oikeusvaltioperiaatteeseen ovat tällä hetkellä ainoastaan paperilla. Euroopan parlamentin pitäisi säännöllisesti kuulla toimista, joihin on ryhdytty. Näin ei tähän mennessä ole tapahtunut. Joko näitä toimia ei ole toteutettu, tai sitten parlamentille ei ole niistä tiedotettu. Eli yhteenvetona kaikkien perusoikeuskeskusteluiden jälkeen komissio ja neuvosto ovat nyt hiukan lähestymässä näitä ongelmia. Ihan hyvä, mutta se ei riitä. Meillä pitää olla kaikki jäsenvaltiot ja komissio niiden pitää olla valmiita puhumaan avoimesti näistä rikkomuksista ja sitten langettamaan niistä sanktioita. Tämä on meidän velvollisuutemme arvounionin edustajina. Kiitoksia. Näin edustaja Kirkhope, kaksi minuuttia. Eh, Kiitoksia. Ja seuraavaksi puheenvuoron saa eh, Sofi Innetfeldt, kaksi minuuttia. Kiitoksia, hyvä puhemies, hyvä neuvoston puheenjohtaja, komissaari Timmermans. Olen kyllä hiukan pettynyt, täytyy sanoa, koska komissaari Timmermans eh, totesitte, että me emme tarvitse mitään toimielimellistä keskustelua näistä mekanismeista. Juuri sitähän me minun mielestäni tarvitsemme, sillä perusoikeudet ja perusarvot, joille tämä unioni perustuu, löytyvät artiklasta kaksi perussopimuksissa. Se on kaikkein tärkein artikla, se on se hierarkisesti kaikkein korkein artikla ja sen artiklan täytäntöönpano kaikkein heikointa koko sopimuksessa. Muistan keskustelut, jota käytiin eurovyöhykkeestä. Tuolloin sanottiin, että no ei, ei tässä mitään sitovia välineitä tarvita eurovyöhykkeelle. Meillähän on herrasmies-sopimus. Kyllä jäsenvaltion pelkästään täytyy sitten noudattaa näitä sitoumuksia. No mehän olemme nähneet, mihin se on johtanut. Minusta nyt on kyllä korkea aika tälle Euroopan unionille, joka nyt on kehittymässä poliittiseksi unioniksi, pureutua niihin välineisiin ja täytäntöönpanna niitä arvoja, joista se on niin ylpeä. Meidän ei pitäisi vain puhua, ei pelkkää sanahelinää, ihan sama vaikka sitä tulisi viidellä kuudella kielellä, toiminta pitäisi saada kaikilla kielillä. Me tarvitsemme sitovia välineitä. Emme pelkästään yleissopimuksia, emme pelkästään hiljaista diplomatiaa, vaan me tarvitsemme sitovia välineitä. Siitä syystä minun ryhmäni, ALDE-ryhmä, on ehdottanut demokraattista hallintopakettia. Olemme tarjonneet tätä komissiolle ja olemme keskustelleet siitä siitä lähtien. Se voidaan hyväksyä olemassa olevien sopimusten pohjalta ja se muistuttaisi vakaus- ja kasvupakettia. Sillä olisi samankaltaiset mekanismit, joiden avulla varmistettaisiin täytäntöönpano niille arvoille, jotka meille kaikille ovat niin tärkeitä. Me esimerkiksi olemme luonnostelleet yhden välineen, se näyttää bingokortilta, näytän sen täällä, itse asiassa se on tällainen tulostaulukko. Olemme asettaneet kaikki 80 jäsenvaltiota järjestykseen puhevapauden, kokoontumisvapauden, tasa-arvon, uskonnonvapauden ja ihan minkä vaan perusteella. Emme ole laittaneet jäsenvaltioiden nimiä tänne, voin vain sanoa teille, neitä jotka ovat vihreät ovat Tanska ja Ruotsi, mutta kaikki muut eivät nimettömäksi. Jos näin tehtäisiin Euroopan parlamentin kanssa, neuvoston kanssa, komission kanssa ja kansallisten parlamenttien kanssa jokainen vuosi, ja tässä otan esille teidän ehdotuksenne vuosittaista keskustelusta samanaikaisesti kaikkien toimielinten välillä demokratian, perusoikeuksien ja oikeusvaltion tilanteesta. Jos kaikki ovat mukana tässä, niin hyvin pitkälti olen samaa mieltä komissarin kanssa siinä, että kaikki jäsenvaltioita tulisi kohdella tasa-arvoisesti. Meidän tulisi tarkastella niitä samalla tavalla. Ei enää keskustelua yksittäistä jäsenvaltiosta täältä tai mitään sellaisia mekanismeja, jotka koskevat vain Bulgaria ja Romania tai vaan ehdokasmaita. Kaikkia jäsenvaltioita tulisi valvoa, tarkastella niiden budjettia, ei pelkästään sitä, me emme puhu pelkästään siitä, mikä budjetti alijäämästä, vaan puhutaan myös täytäntöönpanosta, kun kyse on yhteisistä arvoistamme ja teemme Euroopan unionista arvoyhteisön. Äh, Kiitoksia. Ja seuraavana Chrysogonos minuutti. Rog pe doamna Sargentini. Se... Kiitoksia edustaja Sargentini seuraavana. Kaksi minuuttia. Kiitoksia hyvä puhemies. Latvian puheenjohtajavaltio on selvittänyt meille sitä, että neuvosto on ajatellut, että kerran vuodessa järjestettäisiin keskustelu keskenämme siitä, mikä on perusoikeuksien tilanne Euroopassa. Kollega Zippel nimitti sitä päivälliseksi tai lounaksi komissaari Timmermans selvitti meille sitä, että hän ei, ja nyt puhuja keskeytetään, mikrofoni on pois. Ähm, mikrofon. Puhemies kehottaa laittamaan mikrofoni päälle. Nyt se on päällä, puhemies. Käytän, että hän haluaa tehdä puolueettomasti tätä työtään, kuten todellinen erotuomari. Ongelmana on se, että erotuomari tuomioi pelissä, jossa on pelisäännöt, ja nehän puuttuvat tästä. Ei voi olla puolueeton, jos ei tiedetä, missä pitää pitäytyä. Ja mitä varten pelisäännöt sitten ovat olemassa? mitä varten niitä ei tässä tapauksessa ole. Se johtuu siitä, että poliittista tahtoa ei ole riittävästi. Joka kerta, kun tässä talossa tilannetta katsotaan, niin meidän täytyy uudelleen tarkastella tätä politiikkaa. Uskallemmeko me osoittaa sormellamme niitä, jotka eivät toimi, jotka eivät toimi oikein? Vastaus on selkeästikin ei me puhumme esimerkiksi budjettivajeesta, meidän tulee myös puhua siitä, miten kunnioitetaan lehdistön vapautta tai yhdistymisvapautta tai syrjimättömyysperiaatetta. Ja näinhän ei tapahdu. Se tapahtuu silloin, kun joku liittyy jalkapallokerhoon, mutta heti kun kerhoon on päässyt, niin jalkapallokerho, 28 pelaajan jalkapallokerho sanoo, että no nyt voi sitten huijata pelissä. Näin ei voi toimia, hyvä puhemies. Ei myöskään käy se, että komissaari Timmermans sanoo joka kerta, että No kyllä me selviämme näillä olemassa olevilla säännöillä. Olemassa olevia sääntöjä ei täytäntöönpana siitä syystä, että poliittinen tahto puuttuu neuvostosta ja tästä talosta. Ja nyt on teidän tehtävänne se, että ryhdytte toimiin. Ja Latvian puheenjohtajavaltion tehtävänä on myöskin itse tehdä tällainen arvio. Puhemies. Seuraavaksi annan puheenvuoron edustaja Ferraralle puolitoista minuuttia. Grazie, presidente. Kiitoksia, puhemies. Nyt on ero siinä, kun katsotaan oikeusjärjestelmää ja sitten poliittista toimintaa perusoikeuksien osalta. Nämä ovat artikla 2, 6 ja 7. Tämä koskee miljoonia eurooppalaisia ja monet ovat kärsineet valtavasti säästöpolitiikasta ja talouskriisistä, laittomasta toiminnasta, kuten korruptiosta ja erilaisista rikollisuuden muodoista. EU tarvitsee nopeasti sisäisen perusoikeusstrategian, joka liittyy myöskin oikeusvaltioperiaatteeseen ja demokratiaan, ja tällä voida, näin voidaan toimia sitten johdonmukaisesti puitteissa, joista on jo sovittu. Meidän täytyy arvioida tehokkaasti se, millä tavalla eurooppalaisia yhteisiä arvoja suojataan. Nehän on kirjattu EU-lainsäädäntöön ja myöskin kansalliseen lainsäädäntöön. Tämä jäänyt kuolleeksi kirjaimeksi. Ja se, mitä komissio nyt ehdotti äskettäisessä tiedonannossaan, ei ollut kovin kunnianhimoinen, jotta voitaisiin ennaltaehkäistä perusoikeusrikkomuksia EU:ssa. Meidän täytyy torjua rikkomuksia tehokkaasti ja valvoa tilannetta ja langettaa sanktioita silloin, kun näitä oikeuksia rikotaan. EUn toimielinten ja erityisesti komission täytyy siis varmistaa, että kaikessa Euroopan politiikassa – noudatetaan selkeä analyysiä, jotta voidaan varmistaa, että EU ei suoraan tai epäsuorasti vaikuta perusoikeuksien rikkomuksiin omalla alueellaan. Kiitos. Domnul eh, Lenars, pentru do- Kiitoksia. Edustaja Lenars, kaksi minuuttia. Kiitoksia, hyvä puhemies. Hyvä puhemies. Hyvin monet ovat täällä jo puhuneet siitä, että yhteiskunnamme perusta on oikeusvaltio ja oikeusvaltio on se, joka meitä yhdistää Euroopassa – ja sitä ei voi turhaa painottaa. Myös se on tärkeä meidän kansalaisillemme, se on, on uskottavuudenkin kannalta tärkeä. Jos puhutaan ehdokasmaiden kanssa, jos puhutaan sellaisten maiden kanssa, sellaisten ihmisten kanssa, joiden kanssa luomme kumppanuussuhteita tai sopimuksia, me aina painotamme oikeusvaltioperiaatetta. Sen tulee toimia hyvin demokratia ei voi toimia ilman oikeusvaltiota periaatetta, eikä talous voi toimia ilman sitä. Siitä syystä on tärkeää, kun me teemme tämän ulkopuolella ja jatkuvasti sitä saarnaamme, niin meidän tulisi myös noudattaa näitä neuvojamme itse. Olen ilahtunut siitä, että varapuheenjohtaja mm, Timmermans olette täällä mukana, sillä olitte aikaisemmin Alankomainen ulkoministerinä käsitteli tätä kysymystä ja puhuitte siitä, että EU pitäisi tehdä enemmän perusoikeuspuolella. Nyt haluan myöskin kiittää edustaja Redingiä siitä, että me olemme nyt tarkastelleet tätä asiaa enemmän. Ja me saamme uusia mahdollisuuksia perusoikeuksille EUn sisällä. Kysymyksen teille, komissari Timmermans, on aivan yksinkertainen. Jos katsotaan sitä kirjettä, jonka kaksi vuotta sitten lähetitte EUlle, ja katsotte sitä kokemusta, jonka olette nyt saaneet vuosi sen jälkeen, kun komissio on ollut vallassa, ja on, tai katsotaan näitä perusoikeuksia, niin oletteko tyytyväinen? Oletteko tyytyväinen siihen, mitä olette tehnyt? ja onko olemassa mahdollisuuksia tämänhetkisessä puitteistossa kuitenkin hiukan enemmän tehdä siinä suhteessa, että kaikki maat riippumatta siitä, missä päin ne ovat Eurooppaa, riippumatta siitä, mikä hallitus siellä on vallassa, asettavat perusoikeudet prioriteetikseen toiminnassaan. Puhemies, kiitoksia. Ja nyt annan puheenvuoron Lope, Lopez Aguilarille. Kiitoksia, puhemies. Timmermans, on puhunut monta kertaa Euroopan parlamentissa siitä, että talous- ja rahakriisistä on tullut sitten sosiaalikriisi johtuen eriarvoisuuden lisääntymisestä. Ja tämä on myöskin moraalinen ja poliittinen kriisi, koska nyt ihmiset kokevat, että tämä tilanne on toivoton ja epäoikeudenmukainen. Ja tämä on johtanut populismiin, mukalaisvihaan ja yhä enemmän antieurooppalaisiin ajatuksiin, jotka kyseenalaistavat demokratian ja perusoikeudet EU:ssa. ssa EUn rakentamisessa tärkeää ei ole velan hallinnoiminen, vaan artikla 2 sopimuksessa Euroopan unionista. Siinä puhutaan, kuinka tärkeitä ovat nämä perusarvot. Oikeusvaltioperiaate, ihmisarvo, perusvapaudet, edustuksellinen demokratia, vähemmistöjen kunnioittaminen. Meidän täytyy kuitenkin selkeästi todeta, että oikeusvaltioperiaate ja demokratio ovat heikkenemässä Euroopassa, koska meillä ei ole mekanismeja, joilla voidaan taata se, että näitä pannaan tehokkaasti täytäntöön eri jäsenvaltioissa. Tämä on tämä vanha dilemma. Tähän klubin on vaikea päästä sisään, mutta sitten kun sinne pääsee, niin kukaan ei enää valvo sitä, millä tavalla pidetään kiinni demokraattisista arvoista ja millä tavalla esimerkiksi syrjintää harjoitetaan eri jäsenvaltioissa. Nämä periaatteet komission tiedonannossa vuodelta 2014 eivät riitä, eivätkä myöskään vuoropuhelussa jäsenvaltioiden välillä neuvostossa. Meidän täytyy luoda tehokkaita mekanismeja seurantaan, ja meidän täytyy miettiä jonkinlaista välivaihetta, kun näitä rikkomuksia tehdään ja sitten kun mietitään, millaisia sanktioita voidaan langettaa, artikla 7 liittyy juuri tähän, ja meidän täytyy löytää tämä kultainen keskitie, mitä tulee näihin rikkomuksiin ja sanktioihin, joista on puhuttu artikla 7, mutta demokratia ei voi pakottaa mihinkään, vaan äh, sitä ei voi pitää itsestäänselvyytenä Euroopassa. Se Kiitoksia edustaja Skripek. Puolitoista minuuttia. Aina Markus Kiitoksia puhemies, varapuheenjohtaja. Jäsenvaltiot ovat se paikka, joissa suojellaan demokratiaa ja ihmisoikeuksia, ja jokaisen täytyy noudattaa Kööpenhaminan kriteereitä. Uskon, että kukaan ei halua kyseenalaistaa omia arvojaan, ja jos EU on tiettyjä ongelmia, niin silloin niistä pitää keskustella. Ja pahoin pelkään, että nämä tiukat valvontamekanismit jäsenvaltioissa voivat tulla käyttöön. Ja siellä, missä keskustelu päättyy, sieltä sitten syntyy diktatuuri. Olen huolissani nyt Euroopan parlamentin reaktioista, kun katsotaan Slovakian kansanäänestystä ja luonnollisista perheistä. Ja odotan kollegoiltani kunnioitusta ja suvaitsevaisuutta. Eli jos joku tukee luonnollista perhettä, onko se sitten vaara demokratialle? Jäsenvaltioissa on erilaisia mekanismeja ihmisoikeuksien ja demokratian suojamiseksi, ja komission täytyy noudattaa näitä. Eli pitää kunnioittaa eikä valvoa. Meidän täytyy muistaa jäsenvaltioiden suverenisuus, eli meidän täytyy kunnioittaa toisiamme, ja siksi pyytäisin, että tässä asiakirjassa mainitaan tämä kysymys ja että puhutaan myöskin jäsenvaltioihin kohdistuvista sanktioista. Kiitoksia. Täällä on sininen kortti pyydetty. Edustaja, en ole yllättynyt siitä, mitä sanoitte. Pari päivää sitten te puhuitte parlamentin jäsenille ja puhuitte Slovakian kansanäänestyksen syrjinnästä. Mitä mieltä olette syrjinnästä vähemmistöä kohtaan, miten se sopii yhteen Euroopan perusarvojen kanssa? Koska siitähän tässä nyt on kysymys vähemmistöjen perusoikeuksien suojaamisesta. Miksi katsotte, että nämä kannat ovat Euroopan perusperiaatteiden mukaisia? menšiny samozrejme nemôžu byť diskriminované a takisto... Mitään vähemmistöä ei saa syrjiä, se on selvää. Ja samanaikaisesti meidän täytyy miettiä, mitä vähemmistöt ovat. Vuonna 1840 ihmisoikeudet määriteltiin ja muita ihmisoikeuksia tuli jälkeenpäin. Toinenkin sininen kortti esitetty. Allez-y, madame. Olkaa hyvä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 Vážená pani, to je, vážená kolegyňa, to je v poriadku. Arvoisa kollega, niin se on ihan oikein, kuinka paljon äänestämään sitä tuli ihmisiä, sillä oli merkitystä, mutta kampanja kansanäänestystä vastaan oli epäreilu ja minä vastustan sitä, että täällä painostetaan suverenia valtiota. Kun kyse on etiikasta, tai perheestä, jokaisella valtiolla on oikeus tehdä omat päätöksensä ja mitä tulee meidän kansanäänestykseemme, niin tämä oli meidän ja kansalaistemme il- tahdonilmaisu. Kiitoksia edustaja Wikström minuutti. Kiitoksia hyvä puhemies. Kun maa haluaa liittyä EUn, silloin me asetamme erittäin korkeita vaatimuksia sille. Sen täytyy kunnioittaa perustavanlaatuisia oikeuksia, sen täytyy olla toimiva oikeusvaltio ja demokratia. Mutta ongelmia eh, syntyy sitten, kun maa on EUn jäsen. Silloin ei ole mitään välineitä, jonka avulla seurata sitä, että edelleen näitä samoja kriteereitä noudatetaan. Ja meillä on edessämme se todennä, tosiasia, jonka nimi on Kööpenhaminan dilemma. Voimme katsoa esimerkiksi sitä, millä tavalla Unkarissa eh, ilmaisuvapautta rajoitetaan, miten Liettuassa, joka on eh, hyväksynyt homofobisen lainsäädäntöä, Romania, joka järjestelmällisesti diskriminoi osaa väestöstään, eli romaneja. Tänä äh, hetkellä otamme sanktioita niitä jäsenvaltioita vastaan, jotka eivät noudata taloudellisia sopimuksia. Mutta ihmisoikeuskysymyksissä voi tehdä oikeastaan mitä huvittaa. Nyt on aika ottaa käyttöön pakotteet niitä valtioita vastaan, jotka rajoittavat kansanoikeuksia. Olemme nähneet tästä selkeitä esimerkkejä. Esimerkiksi Aldella on olemassa täysi taulukko näistä erilaisista oikeuksista, joita ei kunnioiteta. Puhemies keskeyttää. Noin. Saatte vielä puhua, sillä teille on esitetty sininen kortti. Hyväksyttekö sen? Totta kai sanoo Wikström mielelläni. Kiitoksia. Edustaja Buda. Mikro, s'il vous plaît, monsieur doamnă președintă, aș vrea să o întreb antevorbitoarea mea dacă autoritățile naționale au posibilitatea să învețe în limba lor și... Tietääkö kollega, että romaneissa on mahdollista käydä koulua omalla kielellä? Eli romania on esimerkki siitä, millä tavalla vähemmistöjä kunnioitetaan. Mikro. Hyvä, hyvä edustaja. Jos romanialaiset saavat puhua kieltään koulussa, ne jotka ovat romaneja ja kerjäävät meidän ruokakauppojemme edustalla, meidän postikonttoreidemme edustalla Ruotsissa, minun kotikaupungissa Ypsalassa on 32 henkilöä sadan metrin etäisyydellä kaupungissa, jotka ovat kerjäämässä siellä lumipyryssä siitä syystä, että heitä syrjitään järjestelmällisesti omassa kotimaassaan. Puhemies, seuraavana edustaja Lunacek minuutti Merci, Kiitoksia puhemies. Komission hyvät kollegat. Skripekin sanat täällä saivat minut nyt keskittymään näihin sukupuolivähemmistön oikeuksiin ja homofobian torjumiseen. Skripek oli aika yllättynyt, kun mainitsitte, että itsenäistä valtiota painostetaan, ja tarkoitti tätä Slovakiaa ja tätä kansanäänestystä. Siis ei kukaan painostanut Slovakian hallitusta tai parlamenttia tämän kansanäänestyksen osalta ja sanoit, että sitten sitä vastaan oli valtava epäreilu kampanja, mutta ne kuvat, joita näin, siellähän oli myöskin paavia kuvattu teidän julisteissanne. Eli nyt mietin, ja minulla on nyt mahdollisuus keskustella komission varapuheenjohtajan kanssa, eli meillä pitää olla toimintasuunnitelma homofobiaa vastaan Euroopassa, koska meillä on rikkomusmenettely lakien osalta, mutta meillä ei ole mitään, joka auttaisi ihmisiä sukupuolivähemmistöjä, kun esimerkiksi kyse on tiedonsaannista. Liettua on kieltänyt satukirjan, jossa oli sukupuolivähemmistöä edustavia ihmisiä. Eli meidän täytyy todellakin löytää mekanismeja ja valvontaa, jotta voidaan varmistaa, että LGBT-ihmisten oikeuksia kunnioitetaan kaikkialla. mindenképpen üdvözlendő hogy az európai unió intézményei. Kiitoksia. On hyvä, että komissio ja neuvosto myöskin käsittelevät perusarvojen tilannetta jäsenvaltioissa. Parlamentissa puhutaan monista asioista, mutta kokemuksen perusteella kokemuksella ei ole riittävästi pätevyyttä käsitellä näitä asioita ja neuvostossahan on jäsenvaltioiden edustajia, ja silloin siellä ei pystytä yksittäisiä tapauksia kunnolla käsittelemään. Meidän täytyy saada kansalaisten luottamus takaisin ja meidän pitää puhua näistä ongelmista avoimesti. Jos puhutaan oikeusvaltioperiaatteesta ja demokratiasta, niin meidän täytyy puhua rehellisesti siitä, mistä jäsenvaltioista on kyse, jos kyse on oikeusvaltioperiaatteen rikkomuksista. Kun puhutaan perusoikeuksista, niin silloin ei pidä miettiä asiaa ainoastaan jäsenvaltioiden kannalta, vaan meidän täytyy myöskin muistaa kansallisten vähemmistöjen kanta, ja heidän valituksensa täytyy ottaa vakavasti. Kyse on nyt siitä, että Eurooppa voi kuulua kansalaisille ainoastaan silloin, kun ongelmia ei lakaista maton alle. Mehän tiedämme, että Kreikassa, Slovakiassa, Ranskassa – on romaniväestöllä erittäin heikko tilanne. Eli oikeusvaltioperiaate keskustelu on hyödyllisempää silloin, kun komissio ja neuvosto puhuvat hyvistä käytänteistä ja edistävät niitä, ja että se johtaa sitten siihen, että niistä tulee yleinen käytäntö. Mutta myöskin toimielimissä EU:ssa pitää noudattaa näitä sääntöjä. Monet jäsenvaltiot eivät tästä varmaan ole iloisia, mutta jos vuoropuhelua ei käydä, niin silloin EU myöntää, että se ei pysty vaikuttamaan siihen, että perusoikeuksia suojeltaisiin EU:ssa. Allez-y. Уважаеми колега Шогор, не смятате ли, че вътрешни... Nem gondolom. En ole samaa mieltä. Madame Kaufmann. Ich begrüße die Entscheidung. Pidän hyvänä neuvoston päätöstä käydä poliittista keskustelua oikeusvaltioperiaatteista ja perusoikeuksista. Ja myöskin komissio miettii nyt mekanismia, joka liittyy näiden oikeuksien rikkomuksiin – Nämä aloitteet ovat askel oikeaan suuntaan. Euroopan unioni ei ole vain sisämarkkina-alue, se pohjautuu yhteisille arvoille. Ja Euroopan unionin täytyy suojella päättäväisesti perusoikeuksia. Tämähän liittyy uskottavuuteemme. Jos pidämme omat asiamme kunnossa, niin sitten voimme toimia uskottavasti ulospäin. Ja tässä kysymyksessä me emme voi tinkiä. Me olemme sitoutuneita näihin arvoihin ja tämä liittyy myöskin siihen, että ei puututa jäsenvaltioiden sisäisiin kysymyksiin. Jäsenvaltiot ovat niin tiiviisti yhteydessä toimissaan, että kansallinen politiikka on osa myöskin eurooppalaista politiikkaa. Mutta hyvät kollegat, vaikka nämä toimet ovat askel oikeaan suuntaan, niin täytyy kuitenkin todeta, että ne ovat vasta ensimmäinen askel, jotta saadaan aikaan todellinen perusoikeusmekanismi. Tällaista meillä ei vielä ole. Neuvostossa on keskusteltu asiasta noin kerran vuodessa ja sitten ehkä suljettujen ovien takana se ei kyllä riitä. Neuvoston ja komission pitäisi tarkastella parlamentin ehdotusta. Kyse on siitä, että luotaisiin jonkinlainen Kööpenhaminan mekanismi eli mekanismi, joka valvoo oikeusvaltioperiaatteen ja perusarvojen toteutumista kaikessa jäsenvaltiossa, ja siellä olisi riippumattomia asiantuntijoita, joka sitten objektiivisesti katsoo näitä tietoja ja indikaattoreita. Meidän pitää katsoa näitä kysymyksiä, ja esimerkiksi perusoikeusvirasto voisi olla merkittävässä roolissa tässä kysymyksessä. Kiitoksia, puhemies. Tämä keskustelu osoittaa, että meidän täytyy vähän kritisoida itseämme, koska me puhumme jatkuvasti sananvapauden puolustamisesta, kuin se olisi eurooppalainen kysymys, mutta voimme kuitenkin sanoa, että kaikki jäsenvaltiot täyttävät artikla 11 perusoikeuskirjasta, eli täytyy noudattaa tiedotusvälineiden vapautta ja monimuotoisuutta. Esimerkiksi Unkarissa kansallinen TV-kanava on propagandaväline Orbanin hallitukselle. Sitten on vero, jolla halutaan hallita opposition televisiokanavia ja toimittajia ahdistellaan poliittisesti valtavasti. Olen lukenut tämän äskettäisestä Euroopan neuvoston raportista, jossa todetaan, että demokraattiset standardit ja oikeuksien, ihmisoikeuksien tilanne Unkarissa on selvästi heikentynyt. Nyt meidän täytyy vaatia, että EU laatti asiakirjan sen suhteen, että perusoikeuksia noudatetaan kaikissa jäsenvaltioissa. Kiitos. Kiitoksia. Edustaja Jaavor, minuutti. Köszönöm a szót, tisztelt elnök asszony, tisztelt képviselőtársaim! Kiitoksia, puhemies. Hyvät kollegat, perusoikeudet ja keskustelu perusoikeuksista ei ole johtanut mihinkään menestykseen EU:ssa. EU ei voi mitään sille, että Unkarissa ja muissa jäsenvaltioissa on rikottu perusoikeuksia. Me mainitsimme mekanismit, jotka ovat tarpeellisia, jotta voidaan langettaa sanktioita, mutta ottaisin esiin vielä yhden asian. Niin kauan, kun meillä ei ole mitään varhaisen varoituksen järjestelmää, sen suhteen, jos jäsenvaltioissa on ongelmia perusoikeuksien kunnioittamisen suhteen, niin me emme pysty myöskään antamaan mitään tehokkaita vastauksia. Tämä tätä Unkarin prosessia on arvosteltu monta kertaa siitä, että se on poliittisesti värittynyt, mutta niin kauan kuin nämä asiat hoidetaan vain poliittisella tasolla, niin keskustelu jää pelkästään tälle tasolle. Edustaja Pabriks, kaksi minuuttia. Thank you, Chairman. Ladies and gentlemen. Kiitoksia, hyvä puhemies, hyvät naiset ja herrat. Tämä keskustelu itse asiassa osoittaa sen, että me emme ole mitään täydellisiä yhteiskuntia, toimielimiä tai maita. Meidän täytyy kuitenkin samalla muistaa se, että joskus hyvät aikomukset vievät suoraan helvettiin. Meidän täytyy myös muistaa se, että perusoikeudet ovat Euroopan unionin toimielimille perustavanlaatuisia. Jos katsotaan kuitenkin menneisyyteen, nähdään, että niitä on sovellettu eri tavoin lännessä ja idässä, pohjoisessa ja etelässä. En puhu nyt tässä kansanliitosta tai niistä ajoista tai silloin, kun Tsekkoslovakiassa täytäntöön pantiin vähemmistöoikeuksia, vaikka ei kukaan sitä vaatinut. Sama koskee myös niitä maita, jotka liittyvät Euroopan unioniin Kööpenhaminan kriteereiden nojalla. Silloin on täytäntöön pantu kansallisia vähemmistöoikeuksia, jotka eivät edelleenkään ole voimassa monissa muissa maissa. Todeten tämän haluan sanoa, että meidän täytyy pitäytyä pelkästään perusoikeuksissa, vaan myös muissa periaatteissa, jotka ovat tärkeitä Euroopan unionissa. Montesquieun periaate vallanjaosta, se on myös se periaate, jonka mukaan tuomioistuimet voivat päättää, eikä joku poliittinen toimielin. Jos tämän keskustelun seurauksena joku haluaa luoda, luoda poliittisia instituutioita ja luoda uusia instituutioita, niin minun mielestäni se aiheuttaa vastakkaisen reaktion. Meidän täytyy muistaa se, että Euroopan unionissa kokonaisuutena meillä on ihmisiä, joihin vaikuttavat tietyt kansalaisjärjestöt, jotka saavat rahoituksensa tai puolueensa, jotka saavat rahoituksensa Euroopan unionin ulkopuolisista maista jotka eivät kunnioita perusoikeuksia, demokratiaa tai mitä muutakaan, mutta jotka valittavat ja saavat aikaiseksi eri puraa meidän välillämme. Aloitetaan siis niistä mekanismista, joita meillä on. Pitäydytään perustavanlaatuisessa vallanjaossa ja näin menestymme paljon paremmin kuin tänä, tällä hetkellä olemme menestyneet. Puhemies, kiitoksia. Edustaja Kinichi, kaksi minuuttia. Grazie, Kiitoksia, puhemies Eurooppalaiset oikeuksien valvontajärjestelmät, joita on kehitetty, ovat välineitä, joilla voidaan välttää demokratian rikkomukset ja meidän täytyy arvostaa myöskin se, että EU noudatetaan perusoikeuksia. Mutta meillä on edelleen heikkouksia ja puutteita. Esimerkiksi perusoikeuskirjaa kyllä sovelletaan jäsenvaltioissa, mutta ainoastaan mitä tulee EU-oikeuteen. Tästä asiasta voidaan keskustella, koska tämä saattaa johtaa viristiriitaisiin syrjintätilanteisiin. No sitten rikkomusmenettely riippuu siitä, millaisia lakeja on rikottu. Ja tätä on vaikea kuitenkin soveltaa artiklan 7 mainitsemissa tapauksissa, esimerkiksi kun on riski siitä, että vakavasti ja jatkuvasti rikotaan näitä periaatteita. Komission ajatus on hyvä, siis että käynnistetään perusoikeuskeskustelu EU:ssa ja että luodaan jonkinlainen hälytysjärjestelmä kaikissa oikeuksien rikkomustapauksissa. Meidän täytyy katsoa, millä tavalla sopimuksia on rikottu. Ja arvostan myöskin sitä, että komissio haluaa paremmin määritellä oikeusvaltion ja tietyt periaatteet, jotka siihen tiiviisti liittyvät – ja arvostamme myöskin näitä uusia puitteita, joita komissio on ehdottanut, mutta ne pitäisi panna täytäntöön mahdollisimman nopeasti. Me olemme hyvin huolissamme tämän huolisesta tilanteesta, eli meidän täytyy varmistaa se, että syrjintää voidaan torjua ja samoin kaikkia perusoikeusrikkomuksia. Kiitos. Madame, Kiitoksia edustaja. Pagasurtundia Ruiz, seuraavana minuutti. Kiitoksia puhemies. Avoimuus ja hyvät käytänteet demokraattisessa hallinnossa ovat tärkeimmät lääkkeet korruptiota vastaan. Näin voidaan myöskin suojella perusoikeuksia. Vanha politiikka liittyy läpinäkymättömyyteen ja huonoihin käytänteisiin, ikään kuin me poliitikot olisimme jotenkin kansalaisten yläpuolella, emmekä heidän palveluksessaan. Artiklassa 7 puhutaan asioista, mutta se ei selvenä artikla 2. Jotkut huonot käytänteet liittyvät siihen, että valta on politisoitu, vaikka sen pitäisi olla riippumatonta, ja tämä vaikuttaa perusoikeuksiin. Esimerkiksi Espanjassa on politisoitu oikeuslaitoksen osia ja esimerkiksi säästökassojen valvontajärjestelmiä, ja se on maksanut meille espanjalaisille kaksi kertaa enemmän kuin kaikki säästöpoliittiset toimet viime vuonna. Ja tämä on myöskin sopimatonta sosiaalista valvontaa ja tämä tekee meistä köyhempiä ja vähemmän vapaita, joten Timmermans, me toivomme, ettei toivomme, että tästä käydään nyt pitkää ja tarpeellista keskustelua. Edustaja, Makovei, kaksi minuuttia. Președinta, uh, în primul rând, de drept. Cetă- Yle. Edustaja Elnök asszony, alelnök úr. Kiitoksia, Euroopan parlamentti on ihan perustellusti ylpeä siitä, että se puolustaa ihmisoikeuksia ja perusoikeuksia kaikkialla maailmassa. Ja tämähän on EUn ydin. Monet ovat puhuneet jo siitä, ja haluaisin nyt kysyä, Ehdokasmailta on vaadittu, että ne noudattavat perusoikeuksiamme. Mutta entä sitten valtiot, jotka ovat jo jäsenvaltioita, eivätkä siltikään noudata perusoikeusvelvoitteitaan? Te sanoitte, että ei ole mitään illiberaalia demokratiaa. Te tiedätte sen, minä tiedän sen, että Unkarin hallitus on rakentamassa ill- epäliberaalia demokratiaa. Ja ymmärrän kyllä, että parlamentti ja komissio on jo väsynyt tähän Unkarin kysymykseen, mutta mitä tapahtuu EUlle, jos ei komissio eikä parlamenttikaan puutu näihin kysymyksiin? Mitä sanomme sitten kansalaisille, jotka kärsivät, kun heidän oikeuksiaan rikotaan? Ja täällä parlamentissa on myöskin demokraattisia voimia, jotka ovat puolueista, jotka kuuluvat epäliberaaliseen demokratiaan. No mitä me sanomme kansalaisillemme näissä tapauksissa? Mielestäni me emme voi kääntää selkäämme näille kysymyksille. Me emme voi olla pelkureita, vaan meidän täytyy aina suojella näitä arvoja. EUlla ei ole tulevaisuutta, jos emme pidä kiinni arvoistamme. Meidän tehtävämme on, että luomme tehokkaita mekanismeja ja voimme sitten ennaltaehkäistä tällaisia tapauksia. Meidän täytyy valvoa tilannetta kaikkialla Euroopassa perusoikeuksien osalta ja meidän on oltava rohkeita ja ryhtyä päättäväisiin toimiin, jos tilanne sitä vaatii. Me emme saa olla pelkureita, me emme saa piileskellä, koska se olisi EUn loppu. Bilbao Baron. Kiitoksia Bilbao Barantika seuraavana minuutti. Europa. Kiitoksia puhemies. Eurooppa on demokratia ja ihmisoikeuksia, emmekä voi hyväksyä uhkia näihin arvoihin. On ollut vaikea päästä tähän tilanteeseen. Ja jos me, niistä eron pääseminen on terroristien tavoite ja meillä täytyy olla enemmän resursseja, jotta toimielimet voivat taata sen, että kaikki jäsenvaltiot aina täyttävät Kööpenhaminan kriteerit. Haluaisin kiittää teitä siitä, että suojelette näitä ideoita uudessa terrorismiin liittyvässä asiakirjassa. Ja tämä ei ole helppoa, koska meidän täytyy nyt laittaa sormi haavaan. Esimerkiksi Espanjassa halutaan nyt esimerkiksi poli- tietynlainen poliittinen toiminta luokitella rikolliseksi. Tämä osoittaa, että oikeusjärjestelmä ei ole täysin riippumaton ja meidän täytyy katsoa, millä tavalla esimerkiksi Espanjassa on rikottu puitepäätöstä vuodelta 2008, joka koskee rikoslainsäädäntöä. On tiettyjä rajoja, joiden yli ei voi mennä, Euroopassa pitää olla välineitä, joilla voidaan korjata päätökset, jotka ovat perusoikeuskirjan vastaisia. Eli Timmermans, pyytäisin, että te valppaasti katsotte, millaisia uudistuksia Espanjan hallitus on juuri tekemässä. Monsieur Weidenholt. Edustaja Weidenholt saa puolitoista minuuttia. Kiitoksia. EU ei ole talousyhteisö, vaan arvoyhteisö, ja tämä on mainittu myöskin jo Kööpenhaminan kriteereissä mutta aina keskustellaan sitten siitä, millä tavalla jäsenvaltiot ovat toimineet näissä kysymyksissä, ja loogisesti tietysti tämä keskustelu on usein poliittista. Meillä on yleisiä sanktiomekanismeja, mutta tässä tilanteessa sitä ei voida käyttää, koska esimerkiksi Unkarin tilanteessa ei ole, se ei ole noudattunut kaikkia velvoitteitaan, mutta meillä pitäisi nyt kirjaisesti olla selkeä sitova mekanismi ja sitten tämähän liittyy EUn kykyyn toimia tulevaisuudessa. Kiitoksia. bon Bonfoy seuraavana puolitoista minuuttia. Madame la Présidente. Kiitoksia, hyvä puhemies. Euroopan unioni pohjautuu perusoikeuksiin, jotka ovat jakamattomat ja koskemattomat. Laillisuus, vapaus, demokratia, ihmisarvon kunnioittaminen, ihmisoikeudet ja oikeusvaltioperiaatteet ovat niiden joukossa. Ja jos, jäsen, jos valtio haluaa liittyä Euroopan unioniin, niin sen täytyy vastata Kööpenhaminen kriteereihin ja ottaa huomioon perusoikeudet kaikissa niiden eri muodoissaan. Nämä kriteerit eivät pelkästään sovellu silloin, kun liitytään Euroopan unioniin, vaan niiden pitäisi olla arkipäivää. Siitä huolimatta demokratia- ja oikeusvaltioperiaatetta ei suojella samalla tavalla kaikissa jäsenvaltioissa useiden kansalaisten oikeuksia rikotaan, jätetään huomiota jopa Euroopan unionin sisällä. Romaneiden, seksuaalivähemmistöjen, journalistien tai muiden vähemmistöjen, esimerkiksi pakolaisten oikeuksia sorretaan ja heitä syrjitään tai kohdellaan kaltoin. Jotta vastattaisiin Kööpenhaminen kriteereihin, Euroopan parlamentti vaatii eurooppalaisten arvojen kunnioittamista Euroopan unionissa ja siihen käytetään tuota mekanismia. Tämä mekanismi täytyy noudattaa jatkuvaa vuoropuhelun vaatimuksia ja siinä täytyy ottaa käyttöön erittäin tehokkaat sanktiot. Artikla 7 perussopimuksessa mahdollistaa sen, että jäsenvaltiolta voidaan ottaa neuvostossa pois siinä tapauksessa, että se rikkoo eurooppalaisia arvoja voimakkaasti. Tätä on erittäin vaikea täytäntöönpanna tänä päivänä. Onko komissiolla tavoitteena ottaa käyttöön tällainen säännös, joka mahdollistaa sen, että Kööpenhaminan kriteereitä noudatettaisiin paremmin? Kiitoksia. Kiitoksia edustaja Bonfua. Saitte sinisen kortin. Hyväksyttekö sen? Monsieur Zadowski, je vous 30 secondes. Pani przewodnicząca, szanowna, szanowni państwo, ja... Kiitoksia. Olen hiukan hämmästynyt, kun kuulin näitä puheenvuoroja. Minulla on nyt sellainen vaikutelma, että Euroopan alue, jossa ihmisarvoja poljetaan, jos nyt on kuunnellut näitä kolmea viimeistä puheenvuoroa, ja erityisesti tämä koskee Unkariin kohdistuvaa kritiikkiä. Minä en ole ollenkaan samaa mieltä. Meidän täytyy luottaa enemmän demokraattisiin perinteisiin jäsenvaltioissa. Ja mitä te oikeastaan vaaditte, se on kysymykseni. Eli millaisia toimia pitäisi toteuttaa? Niin, jos esittää sinneskortin, se tarkoittaa sitä, että esittää kysymyksen. Haluatteko vastata tähän? Kyllä vain. Minä mainitsin tässä kaksi maata, mutta niin kauan kuin ihmisoikeuksia eu alueella poljetaan, me taistelemme sen hyväksi, että niitä kunnioitetaan ja siksi me haluamme, että vihdoin saataisiin aikaan eurooppalainen oikeusvaltio. Herra Kirkos, yksi minuutti. Sydämelliset kiitokset, puhemies. Olin vähän aikaa sitten Kyproksella ja siellä yritettiin turkkilaisille kollegoille selittää, mitä se oikein tarkoittaa, että kunnioittaa oikeusvaltioperiaatetta. Tämä siis oli Turkissa ja tämä on erittäin tärkeää, e, että ihmisoikeudet ovat Euroopan unionin perusoikeuksia. Mekanismeja on rikottu ja oikeusvaltioperiaatteella on välineitä, jotka eivät aina toimi. Ja siksipä tässä syntyy uhka vapaudelle Turkissa. Joten kysymys kuuluu, mitä voimme nyt tehdä? Kyllä varmaan tarvitaan uusi järjestelmä. Tästä on jo puhuttu. Tämä voisi toimia tehokkaammin ja tämä on erittäin tärkeä demokratialle. Sitten menemme puhujien ilman puhujalistaa. Täällä on 14 puheenvuoropyyntöä, kahdeksan niistä hyväksytään. Ja ensin rouva Sulini, olkaa Hvala za besedo, eh, spoštovana predsedujoča. Za... Rouva puhemies. Jokaisella maalla täytyy olla vakaat toimielimet, jotka takaavat demokratian. Ihmisoikeuksia täytyy kunnioittaa ja vähemmistöjä suojella. Tämä on suora lainaus eh, Kööpenhaminan sopimuksesta. Eh, Sloveniankin täytyy täyttää nämä kriteerit. Nyt kuitenkin tilanne on eri maassa. Niin vietämme riippumattomuuden 24. vuosipäivää mutta elämme edelleen siirtymävaiheessa ja tämä liittyy ennen kaikkea tuomiovaltaan. Joitakin syytetään, vaikka todisteita ei ole riittävästi. Myös laatu on ongelma. Ja koko järjestelmä on ongelma vapaalle ja demokraattiselle yhteiskunnalle ja haluaisinkin, että Eurooppa tarkkaantelisi tilannetta Sloveniassa. Kaputolka. Kiitoksia. Tämä on käännekohta Euroopan unionin politiikassa. Edistysaskeleita on tehty, mutta vielä on paljon tehtävää. Ajatellaanpa esimerkiksi unionin roolia taloudellisten, sosiaalisten ja kulttuurallisten oikeuksien suojelijana ja syyttä rankaisemattomuuden torjunnassa sekä naisten ja lapsien oikeuksista. Siksi olen iloinen eh, herra Timmermansin puheenvuorosta. Nyt kun perusoikeuskirjasta on vihdoinkin tullut oikeudellisesti sitova, niin eh, eh, sitä ei, meidän täytyy todellakin varmistaa oikeuksien toteutuminen. Tarvitsemme alueen, jossa edistetään perusoikeuksia Kööpenhaminan kriteereiden mukaisesti. Ja tämän täytyy olla alue, jonka rajat eivät pääty Eurooppaan. Yes, une minute également. Herra Marias, yksi minuutti, olkaa hyvä. I will speak in Greek. Puhun kreikkaa. Niin, erilainen tapa ilmaista itseään. Tämä kaksinainen ihmisoikeuspuhe täällä EU:ssa on kummallista. Minä vetomusvaliokunnassa puhuin äsken sen puolesta, että tämä säästöohjelma loukkaa ihmisoikeuksia Kreikassa, mutta he sanovat, että tämä ei kuulu vetomusvaliokunnan toimialaan. Toi, tämähän nyt ei poliittisesti ole ollenkaan sopivaa. Eikä nyt sellaista aluetta voi olla, missä ihmisoikeuksia ei kunnioiteta. Kyllähän tämä memorandum on osa Euroopan unionin oikeusjärjestelmää 2010. Tämä on Euroopan virallisessa lehdessä 6.6.2010 julkaistu sivulla 9. Ja sanotteko te nyt edelleen, että Troikka ja säästöohjelma saavat vain jatkaa tätä ihmisoikeuksien polkemista Kreikassa? Kiitos. I članak seven temeljnog ugovora su vrlo jasni. Kiitos. Äh, artikla 7 sopimuksesta Euroopan unionissa täytyy ottaa huomioon se, että ei kunnioiteta ihmisoikeuksia on asia, josta täytyisi rankaista. Myös äh, valtion tapauksissa. Tässä täytyisi ottaa komission mekanismi käyttöön. Hyvät kollegat, Euroopan on alue, jossa ihmisoikeuksia kunnioitetaan. Ja minä haluaisin kääntää asiat ympäri. Meidän täytyisi puhua hyvistä esimerkeistä, koska Euroopalla on loistava esimerkkejä, mitä ihmisoikeuksien kunnioittamiseen tulee. Siksi minä haluaisin tehdä tällaisen aloitteen. Meillä on hyviä esimerkkejä, meidän täytyisi olla niistä ylpeitä. Sitten Viekas, olkaa hyvä. Nós não reconhecemos autoridade moral e política à União Europeia para... Me emme tunnusta Euroopan unionin moraalista ja poliittista auktoriteettia demokratian tuomitsemiseen tai arvioimiseen missään suvereenissa valtiossa. Euroopan unioni, joka Venezuelassa tai Kuubassa kritisoi näitä valtioita ja rahoittaa niin sanottuja demokraattisia organisaatioita näissä maissa, jättää EUn sisällä tuhansia ihmisiä köyhyyteen ja keskittää rikkaudet harvoille. Euroopan unioni ei kunnioita kansanäänestyksiä, jotka sen alueella on järjestetty. Kyllähän me muistamme ne. Meidän täytyy puhua selvästi. Maa on demokraattinen, jos se nöyrtyy suurten demokraattisten intressien alla, jotka Euroopassa hallitsevat. Me haluamme puolustaa sitä, että kansat itse puolustavat omaa tulevaisuuttaan. E, tämä kaksinaismoralismi on epäkunnioittava ihmisiä kohtaan. Herra Batsen, yksi minuutti. Kiitoksia. Englannilla ei ole mitään tarvetta EUn puitteista tälle demokratiasta, perusoikeuksista. Meillä on demokratia, joka on kehittynyt yli 800 vuoden ajan, ja tämä demokratia on nyt... Ähm, murenemassa, koska suurin osa äh, laeistamme tulee Euroopan unionista. Meillä oli oikeusvaltioperiaate äh, Alfred Suuresta lähtien, mutta EU-laki nousee Englannin lain yläpuolelle. Äh, sitoutumattomat englantilaiset oikeusistoimet jäävät Mm, EU-tuomioistuimen äh, jalkoihin. Ikiaikaiset äh, kansalaisvapautemme ovat poistuneet eurooppalaisen pidätysmääräyksen myötä. Meillä oli Magna Carta ja Bill of Rights ei ole mitään, mitä EU voisi opettaa englantilaisille demokratiasta, oikeusvaltioperiaatteista ja perusoikeuksista. Yksi minuutti. Hyvä Elnök Ítélkezés a bíróságokra tartozik, épp a jogállam. Kiitos, rouva puhemies. Tuomioistuimet tekevät päätöksiään pohjautuen oikeusvaltioperiaatteeseen. Oikeusvaltioperiaate toimii ainoastaan, jos se analysoi olemassa olevia ongelmia kuin keinotekoisia ongelmia, jotka pohjautuvat politiikkaan tai lehdistötiedotteisiin. Unkari ei vaaranna Euroopan arvoja ja ö, Unkarin kansalaiset kyllä ymmärtävät tämän. Meidän täytyy kiinnittää huolta todellisiin ongelmiin ja haluaisin, että te komission jäsen kiinnittäisitte tähän huomiota. Meidän täytyisi olla tasavertaisia, meillä täytyisi olla yhteisiä standardeja ja kansallisia vähemmistöjä täytyisi suojella. Flikova Benova, yksi minuutti jälkeen. Rova Flashikova Benova, viimeinen puheenvuoro. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. Ja som bola v tomto plene opakovane tieň... Minä olen ollut monta kertaa varjo esittelijänä perusoikeuksia koskevissa mietinnöissä tässä parlamentissa ja tässä ominaisuudessa voin todeta, mikä on EU-ssa ihmisoikeuksien kunnioittamisen taso. Minun on tunnustettava, että joillakin alueilla se on melko heikko. Euroopan unioni eh, sanoo kolmansille maille, että eivät ne kunnioita ihmisoikeuksia ja me haluamme rangaista niitä, mutta meidän täytyy löytää järjestelmä sen järjestämiseksi, miten me takaamme ihmisoikeudet Euroopan unionin jäsenmaissa. Täällä on monta kertaa mainittu Slovakian kansanäänestys. Minä olen ylpeä Slovakian kansalaisista, koska vain 20 prosenttia heistä jäi pois. Ja meidän täytyy nyt löytää sellaisia instrumentteja, joilla voimme e, ehkäistä vihapuhetta. Kiitoksia. Merci beaucoup, Madame la Présidente. I will try and react to... Kiitoksia. Yritän reagoida joihinkin niihin kommentteihin, joita täällä on tehty. Ensinnäkin periaate. Periaate on tämä. Koko historiamme aikaan olemme opineet, että demokratia yksin ei ole tae ihmisoikeuksille ja oikeusvaltioperiaatteelta. Siksi meillä on tämä, äh, nämä kolme asiaa, kolme pilaria, ihmisoikeudet, demokratia ja oikeusvaltioperiaate, eikä yhtä tai toista voi ottaa pois. Ja kun minä ilmaisen varaumani tai hylkään jotain, jota ennen pidettiin epäliberaalinen demokratiana, niin eh, tarvitsen vain sanoa, että demokraattisen enemmistön argumenttia, vaikka se olisikin kahden kolmasosan eh, enemmistö, eh, jotta voitaisiin heikentää oikeusvaltioperiaatetta tai mm, Ihmisoikeuksia tai perusoikeuksia. Ei tätä voida käyttää ihmisoikeuksien vähentämiseksi jäsenvaltioissa. Tämä on yksi perusperiaate, jonka, johon tämä meidän unionimme perustuu, ja tämä koskee kaikkia jäsenvaltioita. Eikä voida sanoa, että tällä tavoin puututaan sisäisiin asioimme. Kukaan ei pakottanut yhtään jäsenvaltiota allekirjoittamaan Lissabonin sopimusta. Kukaan ei pakottanut yhtään jäsenvaltiota allekirjoittamaan perusoikeuskirjaa, mutta jo jos niin teki, niin se on kansallista lainsäädäntöä ja omasta kansallisesta sen lain mukaan on sitten vastuussa eikä minkään muun säännön mukaan. Ja periaatteen täytyy olla, että jos katsotaan tilannetta jäsenvaltioissa, niin on katsottava kaikkia kolmea tasapainossa demokratia, oikeusvaltioperiaate ja ihmisoikeudet, eikä näitä voi erottaa toisistaan. Toiseksi minun on sanottava, että äh, Rova Innetfeldin äh, argumentointi on äh, väärää kahdellakin tasolla. Ensinnäkin, koska ihmisoikeudet, oikeusvaltioperiaatteet ovat vähintään yhtä tärkeitä kuin talousyhteistyö Euroopassa, niin hyödynnetään sitä tapaa, millä me toimimme taloudellisessa yhteistyössä ja toimitaan niin ihmisoikeuksissa. Tämä on väärin, ei taloudessa toimivaa mekanismi, esimerkiksi budjettivaje tai prosenttimääräinen mm, valtion velka, niin ei sitä voida soveltaa ihmisoikeuksiin ja oikeusvaltioperiaatteeseen. Tämä olisi hirveää energian hukkaa, jos tällaiseen ryhtyisimme. Ja toinen syy, miksi ajattelen, että tämä on väärää argumentointia. Nyt tämä komissio on ollut tehtävässään kolme kuukautta. Tämä mekanismi e, neuvosto otti käyttöön joulukuussa. Me vielä yritämme saada järjestelmän toimimaan. Antakaa sille mahdollisuus. On väärin sanoa, että mikä ikinä teillä onkaan, minä en usko siihen, haluan uuden lelun, haluan uuden mekanismin, joka on samanlainen kuin kasvu- ja vakaussopimus. Mm, haluaisin sanoa niille teistä, erityisesti kahdelle Euroopan parlamentin Kreikan jäsenelle, ja puhun teille englantia, koska en osaa kreikkaa. Kuten sanoin aikaisemmin, tämä mekanismi on jokaisen valtion suvereni päätös, ja eh, valtion on sitten katsottava, että sitä sovelletaan EU-lainsäädännön mukaisesti. Olisin ollut iloinen, jos ne, jotka nostivat ihmisoikeuskysymykset äh, tässä asiassa, olisivat myös ottaneet etäisyyttä sellaisista asioista kuin, että me kaikki tiedämme, että juutalaiset eivät maksa veroja äh, tai homofobisia lausuntoja, joita olemme myöskin tässä yhteydessä kuulleet. Sekin on oikeusvaltioperiaatetta se ei koske teitä, hyvä herra, se ei koske teidän kolleganne missään mielessä, mutta meillä kaikilla on vastuumme, jos nämä asiat tapahtuvat jäsenvaltioissamme unionissa. Meidän täytyy ö, puhua niitä asioita vastaan. Kiitoksia, kiitoksia. Kyllä, todellakin. Olen iloinen kuullessani tämän, mutta olen, jos haluamme parantaa oikeusvaltioperiaatetta, niin meidän täytyy kaikki puhua ääneen. Ja jos halutaan riippumatonta mekanismia, no hyvät naiset ja herrat, komissio on riippumaton mekanismi ja me tulemme katsomaan tilannetta jäsenvaltioissa ja viemään jäsenvaltiot vastuuseen, jos on kyse esimerkiksi lehdistön vapaudesta, oikeuslaitoksen riippumattomuudesta, kansalaisjärjestöjen tilanteesta ja mistä tahansa asiasta, joka liittyy oikeusvaltioperiaatteeseen. Minä olen puolellani, olen voimakkaasti sitoutunut tähän, mutta yritetään nyt ensin saada omat eh, mekanismimme toimimaan ennen kuin ryhdymme puhumaan uusista välineistä. Merci, monsieur. Je passe la parole. Kiitoksia. Seuraavaksi Rova Lukasevic, joka edustaa neuvostoa. Olkaa hyvä. President, honorable members. Arvoisa puhemies, hyvät jäsenet. Olen kuunnellut hyvin tarkkaavaisesti teidän näkemyksiänne. Kuten alussa sanoin, Euroopan unioni ei perustu ainoastaan perusoikeuksien kunnioittamiseen, vaan myös oikeusvaltioperiaatteeseen kaikkien EUn jäsenmaiden on taattava nämä, tämä avainperiaate. Poliittinen dialogi, joka aloitettiin joulukuussa 2014 neuvoston ensimmäisten päätelmien muodossa, vakuuttaa oikeusvaltioperiaatteen tärkeydestä ja vaatii jäsenmaita suojelemaan tätä demokratioidemme peruspilaria. Tämä uusi dialogi tulee auttamaan meitä varmistumaan siitä, että oikeusvaltioperiaate on tämän Euroopan unionin yhteinen perusta. Täällä mainittiin EUn liittyminen euro, ihmisoikeuksien yleissopimukseen. EU on joutunut paras valoihin ja me odotamme nyt komission ehdotusta siitä, miten menemme eteenpäin. Neuvosto on vakaa sitoumuksessaan ja kannassaan, jonka mukaan liittyminen on velvoite, ei vapaaehtoinen mahdollisuus, siis liittyminen tähän yleissopimukseen. Meillä on täällä Strasbourgissa ihmisoikeustuomioistuin, joka valvoo näiden asioiden toteutumista. Ja muitakin monitoroivia mekanismia on. Olen samaa mieltä ensimmäisen varapuheenjohtajan kanssa siitä, että meidän tulee hyvin tarkkaan arvioida, mitä potentiaalia jo olemassa olevat mekanismit meille tarjoavat. Meidän täytyy vain oppia niitä käyttämään. Neuvosto on sitä mieltä, että poliittisessa dialogissa on potentiaalia, jos sitä käytetään yhdessä viime vuoden eh, joulukuun päätelmissä ilmaistujen periaatteiden kanssa. Tämä on tärkeää ja olen aivan varma siitä, että herra Zimmermansin työ tulee luomaan uusia ideoita ja uusia suosituksia ja odotamme niitä innolla, kuten myös tulevaa yhteistyötämme komission ja Euroopan parlamentin kanssa. Kiitos tästä keskustelusta. Kiitoksia. Merci, madame. Le débat... Kiitoksia. Tämä esit-